Tänään nyt keskustelemme ihmisoikeuksien, demokratian sekä oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Meillä on yksi äh, tunti aikaa keskustella näistä kolmesta asiasta. Ensin keskustelemme Etelä-Afrikasta lakkoilevien kaivostyöntekijöiden joukkosurma. Ja ensimmäinen puhuja on edustaja Dekaiser, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Tämä ei ole mikään tragedia, vaan joukko surma nimenomaiseksi. Haluan säilyttää tämän otsikon myös